Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per qualche minuto di ritardo, purtroppo anche i maniaci della puntualità. Hyvää huomenta kaikki, pyydän anteeksi, että olemme hieman myöhässä. Mutta oli hiukan ongelmia liikenteessä ne näette. Että me tulemme käsittelemään myös ulko asianhallintoa. Siitä budjettikysymys, tämä tulee lisäyksenä tämän päivän estyslistaan. Jos teille sopii tämä, korjaus, niin sitten voimme aloittaa. Sitten ensimmäisenä julkinen kuuleminen aiheena kestävä EUn politiikka pohjoisimpia alueita varten. La circostanza è la prima circostanza nella quale discutiamo di questo Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on tilaisuus keskustella valiokunnassa tästä tärkeästä kysymyksestä. Ja niin kuin varmasti voitte kuvitella, Kuulemisen tarkoituksena on antaa hyödyllistä materiaalia, tarkastella joitakin kysymyksiä, joita tullaan la- käsittelemään herra Kaalan tulevassa mietinnössä. Meillä on täällä kolme asiantuntijaa kanssamme tänään ja annankin heille puheenvuoron heti. Kuitenkin pyytäisin heitä, mikäli mahdollista, puhumaan niin tiivisti kuin mahdollista. Tietysti hyvin valmistautuvat, valmistautuneet asiantuntijat tähän aina pystyvätkin. Ensinnä professori Östring, joka johtaa instituuttia, joka keskittyy valtameri valtameren tulevaisuuteen. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja ja kiitos siitä, että olette kutsuneet minut tähän hyvin tärkeään kuulemistilaisuuteen. Tarkoituksenani on puhua geopolitiikasta arktisten alueiden osalta ja geopolitiikka luonnollisesti tarkoittaa sitä suhdetta, joka on maantieteellisen alueen ja kansainvälisen politiikan välillä. Tämä suhde katsotaan hyvin tiiviiksi. Siihen on lukuisia eri syitä ja siteeraankin, koska yksikään valtio ei ole maantieteen ulkopuolella, ei yksikään valtio ole myöskään täysin vapaa maantieteellisistä taisteluista. Minun lyhyessä esityksessäni tänä aamuna käsiteltävä maantieteellinen alue on tämä arktinen alue, kaikkein pohjoisimmat alueet siis. Arktinen alue on poliittisesti kiinnostava monien ja yhä useampien valtioiden näkökulmasta. Eurooppalaisten, aasialaisten, suurten ja pienten valtioiden, pohjoisten ja trooppistenkin. Tämä mielenkiinto liittyy seitsemään keskinäisissä suhteissa olevaan geopoliittiseen piirteeseen, jotka kaikki liittyvät tähän arktiseen alueeseen. Ensinnäkin tämä maantieteellinen sijainti kolmen eri mantereen välillä ja sen otaksuttu rikkaus strategisesti tärkeiden teollisuuden raaka-aineiden suhteen, ennen kaikkea öljyn ja kaasun osalta, sen merenkulkuväylät, sen väistyvä jää, sen sotilaallisstrateginen käyttö, sen ainutlaatuinen ympäristön herkkyys ja haavoittuvuus ja sen mahdollisuus säädellä maailmanlaajuisia valtameri asioita ja näistä seitsemästä piirteestä minua on pyydetty käsittelemään. Nyt jotakin tapahtui. Eh, of, of niin, siis minua on pyydetty käsittelemään eh, sijaintia, eh, rantaviivoja, merenkulkureittejä ja vetäytyvää jäätä. Ensinnäkin tästä maantieteellisestä sijainnista yksikään näistä merkittävistä teollisuusalueista Venäjällä, Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Japanissa tai Kiinassakaan sijaitsee kauempana kuin 380 3800 merimailia pohjan, pohjoisnavasta, eli noin 80 prosenttia maailman teollisuustuotannosta tapahtuu 30 leveysasteen pohjoispuolella ja noin 70 prosenttia kaikista metropoleista on ravun kääntöpiirin pohjoispuolella. Tämä alue on valtava alue. Se on maailman tuottoisimpien alueiden välissä, Pohjois-Amerikan ja Euroopan talousalueen välissä, Atlantin ja Aasian talousalueen välissä ja myös Tyynemeren rajaama. Kansainvälistä kauppaa ajatellen erilaisten maailman talouskeskittymien välillä se muodostaa eh, mitä kätevimmän maantieteellisen oikotien kolme arktisen alueen läpi kulkevaa reittiä voi tietyissä erityisehdoissa tulla kyseeseen. Koillisreitti Siperian pohjoispuolella, luoteinen reitti Kanadan arktisen saariston läpi – ja transpolarinen eh, reitti, joka kulkee arktisen meren läpi ja joka on kansainvälisen lainsäädännön kansainvälisen lainsäädännön alaisen alueen, alueen ulkopuolella. Haluan antaa teille esimerkin näistä etäisyyksistä. Esimerkiksi Japanin Yokohamasta Saksan Hampuriin on vain 6600 merimailia, jos käytetään tuota koillisväylää verrattuna 11 400 merimailiin, jos kuljetaan Suezin kanaalin kautta. Ja tämä luonnollisesti tarkoittaa 42 prosentin vähennystä rahtikuljetusten matkoissa. Ja jos polaarinen reitti Pohjoisnavan kautta saadaan käyttöön, tuo etäisyys lyhenee entisestään 700 merimailia. Tämän yhteenvetona on tässä yksityiskohtainen taulukko. Suurin osa Pohjois-Amerikan länsirannikosta, Venäjän itärannikosta, Japanista, Kiinasta, Koreasta, Taivanista on lähempänä Euroopan unionia – mitattuna rahti tuon arktisen alueen kautta kuin jos kuljettaisiin Välimeren kautta. Ja tärkeämpää vielä taloudellisesti tarkasteltuna on se, että kesäaikaan voidaan säästää 10-17 vuorokautta rahtikuljetuksissa, kun käytetään arktista reittiä eikä Suetsin kanalia kun kuljetaan näiltä kahdelta, tältä yhdeltä valtamereltä toiselle. Jää on tietysti hankalin este säännölliselle ympärivuotiselle liikenteelle, mutta me olemme kuitenkin saaneet aikaan maapallon lämpenemisen, joka on muuttamassa radikaalisesti pohjoisimpien alueiden jääolosuhteita. Tai toisin sanottuna, talvisista jääolosuhteista on tulossa yhä samanlaisemmat kuin mitä ovat kesäiset jääolosuhteet. 1976-1990 jääpeite väheni miljoona neliökilometriä. Se on alue, joka on suurempi kuin Norja, Tanska ja Ruotsi yhdessä. Ja viimeisten 30 vuoden aikana jään paksuus arktisella alueella jäämerellä on vähentynyt 32 prosenttia. Näiden ja muiden tieteen tulosten pohjalta – on todettu, että jään paksuus on vähentynyt entisestään 30 prosenttia ja jään volyymi on vähentynyt 50-40 prosenttia ja on vähenevä entisestään näin paljon vuoteen 2050 mennessä. Jotkut mallinnokset jopa ennustavat kesäisin jäätöntä merta jo 20 vuoden kuluttua. tämä tämänhetkinen kehityskulku kiihtyy entisestään niin, että jään peittämä alue siirtyy yhä pohjoisemmaksi ja meren peittävä jää ohenee ja heikkenee entisestään. Nämä luvut osoittavat meille, että jäämeren alueet vapautuvat vähitellen jään peitosta. Ja viime vuosina kauttakulkumeriliikennettä on voitu lisätä kolmesta jopa kuuteen kuukauteen. Ja ennen kaikkea koillisväylää voidaan käyttää ympärivuotisesti. Sitä kautta voidaan kuljettaa strategisesti tärkeitä resursseja eteläisille alueille – Tästä voitte havaita, miten jään määrä vähenee ja syyskuussa nimenomaan, kun taas talvella maaliskuussa jää peittää kattavasti, mutta myös se heikkenee ajan mittaan. Sitten kun puhutaan näistä merenkulkureiteistä, Tämä ulottuu Timurin Niemimaalta Murmanskiin ja on kaikkein merkittävin esimerkki tällaisesta ympärivuotisesti käytettävästä kuljetusreitistä vuodesta 1978. Tämä reitti on pidetty avoimena jäänmurtajilla 12 kuukautta vuodessa, jotta voidaan kuljettaa nikkeliä muun muassa Dudinkasta ja Igarkasta Murmanskiin. Viime vuosina tämä on merkinnyt myös öljykuljetuksia Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoille. Tämän reitin hyödyntämiseksi ei tänä päivänä enää tarvita jäänmurtajia. Kuusi eh, modernia jäänmurtajaa, jotka kaikki kykenevät toimimaan riippumattomasti. Kuusi jäällä, vahvistettua alusta ilman jäänmurtajia riittävät pitämään tämän reitin pysyvästi avoimena. Odotusarvo on se, että tämän tyyppiset kuljetusreitit lisääntyvät tulevina vuosina niin, että alueellisia resursseja voidaan saada eteläisille markkinoille. Tässä mielessä koillisväylän läntinen pää on erityisen houkuttava, koska siitä on suorat yhteydet pohjoiselle merikäytävälle. Se ulottuu Vienanmereltä, Murmanskin, Nenetsin alueelta moniin eri satamiin Pohjanmerellä. Tämä reitti, tämä käytävä on hyväksytty 2002 EUn Interregio-hankkeeksi. Siinä on mukana kumppaneita 12 eri alueelta, kahdeksasta eri maasta. Läntisten analyytikkojen mukaan tämä merikäytävä on tärkein yhteys, ja siteeraan, pohjoisen merikäytävän ja koilliskäytävän välillä, joka yhdistää koillis-Venäjän tyyneen valtameren. Siihen tämä sitaatti loppuu. Tämä merikäytävä sisältää myös Atlantin ylittävän osan sitä kautta voidaan kulkea Pohjois-Amerikan itärannikolta Venäjälle. Ja tämä käynnistettiin 2008 helmikuussa, kun ensimmäinen öljykuljetus arktiselta Venäjältä Yhdysvaltoihin käynnistyi. Ja koska öljykuljetuksen hinnat Murmanskista Pohjois-Amerikkaan ovat hyvin verrattavissa kuljetuksen hintoihin Lähi-idästä laivauksien määrän tällä reitillä odotetaan kasvavan nopeasti. Islanti puolestaan. Islannilla on suunnitelma hyödyntää tätä reittiä tarjoamalla syvä satama lastin kuormausmahdollisuudet pienistä suuriin, suurista pieniin tankkereihin ja niin edelleen. Ja näin voidaan palvella ei pelkästään Atlantin ylittävää reittiä, vaan myös tuota reittiä, joka yhdistää Venäjän EU-hun. Vastaava kuljetuskäytävä on vielä luomatta Tyynenmeren puolelle. On kuitenkin olemassa osoituksia siitä, että tällainen reitti syntyy lähitulevaisuudessa, jotta voidaan välttyä eteläisten merien merirosvoukselta ja vähentää alueellista riippuvaisuutta Lähi-idän politiikan turbulentilta alueelta tulevasta öljystä. Ja mitä todennäköisimmin myös Kiina nousevana mahtina on tässä voimakkaasti esillä. Miten sitten voin kuvata tämän hetken haasteita tässä mielessä? Selitän ensin hiukan tuota historiallista taustaa. Jos jokin alus kulkee Amsterdamista Jokohamaan, tämän pohjoisen merikäytävän ja koillisväylän kautta, on ainoastaan selvittävä noin 400 merimailista hankalaa merenkäyntiä. Se on noin kuutisen prosenttia tästä kokonaisrahtimatkasta. Yli puolet reitistä kulkee jäättömillä kansainvälisillä vesillä ja noin 40 prosenttia sellaisilla vesillä, joilla voidaan hyvin tehdä matkaa jäästä huolimatta. 1800-luvulla ranskalaiset kulkivat kahden mantereen välisen käytävän kaivoivat siihen Suezin kanavan ja lyhensivät kuljetusreittejä Eurooppaan kaukoidasta huomattavasti. Nyt tämän uuden vuosisatamme haasteena on saada voitettua tuo este, joka muodostuu jään olemassaolosta, on kansainvälisellä yhteistyöllä myös ähm, parannettava olosuhteita on kehitettävä laivojen tekniikkaa ja tämä pitäisi olla mahdollista yhdistämällä voimavarat kansainvälisesti. Kiitoksia huomiosta. Grazie professor Ostring. Abbiamo ora il secondo intervento del professor Valur. Kiitoksia kovasta tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi Valur Ingi Mundasson puhuu, vai puheenjohtaja niin, pahoittelee ääntämistään. Hän tulee Reykjavikin yliopistosta. Don't worry about uh, pronouncing my name. You're not the first one having difficulties with it. <laughs> No, ette ollut ensimmäinen, jolla oli ääntämisvaikeuksia. Niin, äh, itse asiassa minun ai- aiheenani on tämä äh, artisten alueiden äh, geopolitiikka yhdistettynä näihin äh, luonnonvarojen äh, äh, kiinnostukseen. minne tulen painottamaan kahteen seikkaan. Ensinnäkin näiden Yhdysvaltain tutkimusten perusteella arvioituihin raaka määrin, jossa, jossa todetaan, että 30 prosenttia öljystä esimerkiksi on arktisilla alueilla ja kaasustakin erittäin merkittävä osa napapiirin ympärillä on äh, runsaasti äh, maakaasuesiintymiä. Ja samoin sitten puhumme hiukan tuosta tästä kaasun jalostuksen ja kaasun äh, viennin tuotannosta sitten pääsystä näille resurssien äärelle ja sitten erilaisten vaihtoehtoiden energialähteiden liuskekiven esimerkiksi hyödyntämismahdollisuuksia. Sitten kaikkiin se, mitä tämä liittyy sitten geopolitiikkaan ja oikeudellisiin kuvioihin <clears throat> tässä äh, ensinnäkin äh, tässä on monta kiistakapulaa, äh, aluekiistat ja siinä sisällä olevat, olevat raja, rajavetokiistat myöskin sitten YK on kansainvälisten vesialoita koskeva lainsäädäntö ja aluevesiä la, la, lainsäädäntö arktisten alueiden hallintoon liittyvät ongelmat, itsehallintovaatimukset, monikansallisuudet, multilateralismi ja näin poispäin. Ja sitten tietysti Iämeren valtioiden äh, äh, etuoikeutettu asema, Yhdysvaltain, Kanadan, Venäjän, äh, no-, Norjan omat intressit, ja sitten Tanska, Grönlannin puolesta myöskin sitten geopoliittisen jännitetilat näiden valtioiden välillä ja suhteessa kolmansiin osapuoliin myöskin sitten asian, asianomaisten, muiden ulkopuolisten asianosaisten, kuten esimerkiksi EUn ja Kiinan kiinnostusalueella. Huoli, huolimatta arktisten alueiden kaasu, kaasu, kaasuvaroista äh, äh, on äh, erittäin epäselvää vielä, onko esimerkiksi tämä kaasu sitten porattavissa kannattavalla tavalla Mm, tulevaisuudessa. Saatta, ei ole vielä varmaa, että esimerkiksi Persianlahden maiden öljyvarojen, öljyvarat voidaan arktisten alueiden vastaavilla korvata jatkossa. Useimmat öljy- ja kaasuvarat sijaitsevat kuitenkin selkeästi, selkeästi jollekulle kuuluvilla talousvyöhykkeillä, joista ei ole omistusta, ei ole kiistaa. Ainoastaan Yhdysvaltain ja Kanadan välillä on kiistahan vetoa Äh, Boforin äh, meren äh, alueen alue, luonnonvaroista. Äh, tuskin tässä on mitään suurta konfrontaatiota siis odotettavissa. Sama voidaan sitten tietysti sanoa myöskin Kanadan ja, Kanadan ja, ja äh, Yhdysvaltain kiistasta koskien äh, luoteisväylästä ja sitten tietysti koillisväylän osaltakin on erilaista, erilaisia kiistoja, mutta nekään tuskin mihinkään vakavampaan johtavat. Päittäisinkin, että, <clears throat> että nämä alue, aluekiistat eivät välttämättä kaipaa nopeita ratkaisuja ratkaisu. Pikem, <clears throat> tuskin äh, tässä mihinkään selkkauksiin ajaudutaan. ajaudutaan. Tietysti äh, hallinnosta on kuitenkin äh, epäselvyyttä, koska ei ole selkeää lainsäädäntöä tällaisten <clears throat> alueiden osalta. Esimerkiksi Harkisen alueen neuvoston kyvyttömyys säätää ohjenuoria nuoria nuora näihin äh, näille alueille. Mitä tulee sitten mannerialustaan, sen, senkään koko ei ole kyetty määrittelemään täsmällisesti, minkä ansiosta ö, ö, osa jäsenvaltiot tai tämän alueella sijaitsevat valtiot eivät välttämättä saa siitä mitään opastusta. Viisi Jäämeren alueen valtiota joutuvat niin neuvottelemaan siis jatkuvasti keskenään näistä omistusoikeuksista. Tietysti kannustin, kannustimet ovat äh, äh, rauhanomaisen ratkaisun saamiseksi voimakkaat, koska minkäänlaista äh, selkkauksia, selkkauksiin ei ole varaa ajautua. Mitä sitten tulee näihin päätöksentekoelimiin, arktisen neuvoston rakenne peräänkuuluttaa monenvälistä yhteistyötä, mutta ei kuitenkaan koskettele turvallisuuspoliittisia kysymyksiä ollenkaan. Tässä onkin nyt ongelmana sitten, että voisiko se edes sitten toimia eh, tällaisen virallisena äänitorvena näiden alueiden eh, kiistojen ja luonnonvaroja koskevien, poliittisten ja luonnonvaroja koskevien kiistojen ratkaisemiseksi. Eh, arktisen hallinnon, hallintoon vaikutti maiden päätös Grönlannissa 2008 pidettyyn kokouksen tuloksen tulos yhteisestä mm, päätöksenteosta. Se on lisännyt alueen vakautta ja turvallisuutta. Siinä Suomi, Ruotsi ja Islanti suljettiin näiden keskustelujen ulkopuolelle. Samoin myöskin sitten alkuperäisväestö on suhtautunut varauksellisesti näihin päätöksiin näiden viiden valtion yksin valtiudesta tällä, tällä alueella. Äh, äh, maaliskuussa äh, tänä vuonna järjestettiin uusi arkisten viitosten kokous, mutta se veti vesi, vesiperän aika pahasti, koska e-, esimerkiksi Hillary Clinton, Yhdysvaltain ulkoministeri siellä, sätti avoimesti kanalaisia, siitä, että se pyrki tallomaan muiden varpaille. Todennäköisesti äh, nämä äh, valtiot kuitenkin jatkavat äh, keskuudessaan hallinnon kiemuren setvimistä yhteistyötä voitaisiin, laajempaa yhteistyötä voitaisiin helpostikin perustella niin, että aluekiistat eivät sitten pääsisi käristymään. Mitä sitten äh, arktisella alueella tapahtuu? Tietenkin äh, siinä äh, pyritään mobilisoimaan, valmistautumaan, ei välttämättä sotilaallisesti <clears throat> vaan, vaan vastaisen varalle. Tällä hetkellä jännitteet tällä alueella ovat varsin matalat, koska kaikki toimijat noudattavat kansainvälisiä määräyksiä kansainvälistä lainsäädäntöä, mutta piilevät kiistat juontuvat juuri näistä alue, aluepoliittisista riidoista, mikä ei ole suotuisa edellytys valtioiden välisen yhteistyön parantumiselle ja jatkumisellekaan edes jatkossa. Äh, jos ajatellaan vaikkapa sitten näiden luonnonvarojen äh, hyödyntämispyrkimysten tiivistymistä. Haluaisin tässä lopuksi vielä yhtä seikkaa painottaa, eli nimittäin, että <clears throat> että vaikka tämä, täällä äh, jännitteitä ei juuri olekaan, <clears throat> myöskin retoriikka saattaa joskus sitten palvella poliittisia realiteetteja, kun ajatellaan vaikka venäläisten tekua, jossa hän siellä iskettiin lippu äh, Pohjoisnavalle, saattaa kuitenkin äh, ärsyttää muita, ärsyttikin. <clears throat> Äh, Siitä saattaa yhtäkkiä nousta hyvinkin kansallistunne tunteellisia mielenkuohduksia, niin kuin Kanadassa tämän operaation jälkeen tapahtui <clears throat> koska siellä on runsaat luonnonvarat, kromia ja esimerkiksi. Näin geopoliittinen kehitys kehitys ja retoriikka voivat näytellä hyvinkin merkittävää roolia näillä arktisilla aloilla. Kiitos. Grazie, professore. Conclude. Kiitoksia, professori. No niin. Tämä lopettaa, mä johdan. Eh, Reynolds, che, eh... Nyt sitten kuulemme komissiosta Jamie Reynoldsia. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja tilaisuudesta esitellä komission lähestymistapaa ajatellen kehittyvää EU-politiikkaa tällä alueella. EU on selvästi läsnä myös tällä alueella. Kolme maata on arktisia maita ja se on yhteydessä Irlan, Islantiin, no, Norjaan ja Grönlantiin, joka kuuluu Tanskaan. Monet ohjelmat ja politiikat suoraan tai epäsuoraan vaikuttavat arktisen alueeseen mukaan lukien tutkimus. Siellä, siinä olemme antaneet noin 200 miljoonaa euroa EU-jäsenvaltioiden panoksen lisäksi ympäristökysymyksiin, alkuperäisväestöön, kuljetukseen, meripolitiikkaan, kalatalouspolitiikkaan, energiakysymyksiin. Ja olemme myös erittäin aktiivisia eri puiteohjelmissa, jotka liittyvät Arktisen alueeseen. Ajattelen erityisesti pohjoista ulottuvuutta, Varensin merta, euro, Arktisen alueen yhteistyötä, missä komissio on osapuolena ja sitten on OSPAR-yleissopimus, jossa suojellaan meriympäristöä Pohjois-Atlantilla. Siihen kuuluu mukaan alue, jota professori aikaisemmin kuvasi siis professori Östrein, Komissio, tai EU on tässä täytenä osapuolena mukana. Jätän nyt sivuun taloudelliset yhteydet. On myös näitä poliittisia to- institutionaalisia yhteyksiä, jotka liittävät EUn arktiseen alueeseen. Ja tämän takia EU asteittain on muokkaamassa, muotoilemassa arktista politiikkaa. Samanaikaisesti myönnetään, että EUn arktisilla valti- jäsenvaltioilla on oma oikeutensa tässä asiassa. Ministerineuvoston päätelmät joulukuuta 2009 selkeästi asettavat prioriteetit, pyritään suojelemaan, säilyttämään arktista aluetta ja samoin sen väestöä ja edistämään kestävää varojen käyttöä, resurssien käyttöä, luonnonvarojen käyttöä. Haluaisin myös auttaa siinä, että tehostamme moninkeskistä hallintoa, joka perustuu olemassa oleviin yleissopimuksiin ja aivan erityisesti YK YKn yleissopimukseen merioikeudesta. Ja myös haluamme tutkia mahdollisuuksia, miten voimme edelleen kehittää toimintaa. Tunnustamme, että Arktisella neuvostolla on aivan olennainen rooli, se tekee tärkeää työtä ja puhujat täällä kiinnittivätkin huomiota päätöksen muokkauksen roolin, eikä niinkään päätöksentekijän roolin, joka neuvostolla on, tekee tärkeää tieteellistä työtä myös. Ja tässä mielestäni komissio ja EU voivat myös antaa oman panoksensa.